Kiitos, Frau Vergia. Lähden siitä, että toiset ryhmät ovat ottaneet tämän lausunnon huomioon. Seuraavan istunnon alussa esitellään tämän istunnon päätökirjat. Ja jos niihin tulee vasta huomautuksia, niin lähetetään